asioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma Burundin tilanteesta. Komission jäsen Navarcicilla on puheenvuoro. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet. Kuten tiedät, Burundi-tilanteesta viime kuukausina on käyty paljon kiireellisiä keskusteluja ja tehty päätöslauselmia. En usko kuitenkaan, että äskettäiset vakavat tapahtumat maassa täysin peru, ovat perusteltuja perusteluna sille, että jälleen keskustellaan tästä. Komissio huhtikuussa jo sanoi, että purundilalaisten on tärkeää tietää, että heillä on tukijoita myös ulkopuolelta, henkilöitä, tahoja, jotka tukevat pitkän aikavälin demokraattisia ponnisteluja. Tätä voidaan tehdä vain jatkuvalla johdonmukaisella huomiolla kansalaisten toiveiden ja odotusten suhteen ajatellen myös heidän ihmisoikeuksiaan ja perusvapauksiaan. Viimeisimmän parlamenttikeskustelun jälkeen on tapahtunut paljon ja valitettavasti nämä tapahtuvat johtavat EUn puolelta vakaviin huolenaiheisiin Burundin tilanteessa. Kuten tiedättekin jo, pää, johtava puolue on nimittänyt presidentti Grunzisan presidentin ehdokkaaksi ja tämä johti valtaisen jakaumiin yhteiskunnassa. 13. toukokuuta yritettiin vallankaappausta ja e EU tuomitsi tämän vallankaappausyrityksen ja valittaa poliittista väkivaltaa. Tämä ei ole tapa rohkaista Burundin avoimuutta ja ö, läpinäkyvyyttä, kun Burundissa yritetään saada aikaiseksi sovittelun ilmapiiri. Kansainvälinen yhteisö, mukaan lukien Euroopan unioni, ovat erittäin haastavan tilanteen edessä. Korkea edustaja, varapuheenjohtaja Mogherini sanoi eh, lausunnossaan, joka liittyy 13. toukokuuta eh, tapahtumiin, että meidän täytyy ennen kaikkea ensimmäisenä ajatella kansalaisia, heidän tilannettaan, turvallisuuttaan eh, ja toivoa, että turvallisuustilanne ei riistäydy käsistä. Humanitaarisesta näkökulmasta katsottuna poliittinen kriisihän alkoi Burundissa ja Viimeisten viikkojen aikana tilanne on kärjistynyt ja intensifioitunut. Tähän päivään mennessä noin 100 000 ihmistä on joutunut pakenemaan naapurimaihin Tansaniaan, Ruandaan ja Kongon tasavaltaan sekä U- Ugandaan. EUn humanitaarisen avun ja siviiliväestön suojelun yksikkö tarkastelee läheltä tätä tilannetta ja on jo puolitoista, miljardia, puolitoista miljoonaa euroa antanut apua pakolaisvirtojen hallinnoimiseen. Humanitaarisen avun lisäksi halutaan auttaa erityistarpeissa pakolaisleirillä ajatellen esimerkiksi epidemioiden leviämisen torjumista. Nyt puhun poliittisesta tilanteesta ja meidän reaktioistamme siihen. Euroopan unioni on tukenut Burundin demokratio ponnisteluja sen jälkeen, kun Rusan sopimukset pistivät loppupisteen sisällissodalle. Tämän vuoden presidentin presidentinvaalien piti olla avainaskel Urundin demokraattisen kehityksen tiellä. Tämän vuoksi korkea edustaja varapuheenjohtaja Mogherini päätti panna päätti lähettää paikalle EUn vaalitarkkailijat David Martinin johdolla. Tässä vaiheessa haluaisin Haluaisin kiittää herra Martinin sitoumusta näiden vaikeiden viikkojen aikana. Kokonaisuudessa olemme edelleen vakuuttuneita siitä, että vaikka Arushan rauhansopimus onkin Burundin lisävakauden tae ja avain meidän täytyy tätä kokonaisperiaatetta seurata. Emme voi jättää huomiota sitä, että kolmas presidenttikausi, vaatimus siitä on koko ongelman ytimessä. Ja nyt täytyy vaatia presidentiltä, että kansan etu asetetaan etusijalle. Jotta presidentin vaalit olisivat menestyksekkäät, tarvittaisiin laajaa yhteisymmärrystä ja konsensusta tästä asiasta. Ajatus vaalitarkkailumissiosta ja vaalien taloudellisesta tuesta tuli siitä, että halutaan antaa oma panos mukaanottaville, rauhanomaisille ja oikeudenmukaisille vaaleille, joilla luotaisiin luottamusta poliittisten toimijoiden ja kansan keskuudessa, ja näin voitaisiin hyväksyä nämä lopputulokset vaaleista. Tämä on edelleen meidän tavoitteemme, ja jotta voitaisiin tavoittaa tämä, täytyy täyttää tietyt minimi kriteerit. Valitettavasti olemme arvioineet, että nämä kriteerit eivät täyty. Eritoten panimme merkille, että jatkuvasti rajoitetaan riippumattoman median toimintaa, ilmaisu- ja kokoontumisvapautta. Tämän lisäksi oli oppositiopuolueiden ja kansalaisyhteiskunnan pelottelun ilmapiiri ja vaaliviranomaisiin ei luoteta. Viime päivien tapahtumakulut eivät ole missään määrin hälventäneet pelkojamme. Näin ollen me keskeytimme vaalitarkkeilumissiomme ja vaalitukemme, taloudellisen tukemme. Me emme kyseenalaista, me kyseenalaistamme tällä hetkellä vaalien uskottavuuden. Kaksi vaalilautakunnan jäsentä aivan äskettäin erosi. Afrikan unioni ja Itä-Afrikan Itä yhteisö ovat myös vetäytyneet tällä hetkellä vaalitarkkailumissiosta. missiosta. Mutta tämä ei ole mitenkään tarinan loppu. Jos kotimaiset toimijat pääsevät yhteisymmärrykseen ja sopivat vaalien järjestämisestä, niin olemme valmiita uudelleen lähettämään vaalitarkkailumission paikalle ja tukemaan prosessia taloudellisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy nyt keskittyä näiden kriteerien olosuhteiden luomiseen. Osapuolten täytyy hyvässä tahdossa käydä vuoropuhelua niin, että luodaan uudelleen olosuhteet demokratialle ja kaikkien osapuolten täytyy Burundissa olla mukana niin, että saadaan luottamus palautettua. Euroopan unioni haluaa löytää rauhanomaisen ratkaisun Burundin poliittisen kriisiin. Eritoten Itä-Afrikan yhteisön ja suurten järvien kansainvälisen yhteisön sekä Afrikan unionin avulla. Tiedätte, että Itä-Afrikan yhteisö piti Dar es Salaamissa hätäkokouksen 31. toukokuuta. Haluaisin ottaa esille muutamia huippukokouksen johtopäätöksiä, koska ne ovat tärkeitä meidän, meidän lähestymistapamme kannalta. Me olimme yhdessä Itä-Euroopan, <laughs> Itä-Afrikan yhteisön kanssa kiittämässä YK toimintaa tässä. Tässä on helpotettu poliittista vuoropuhelua ja sehän on ainut tapa päästä eteenpäin. YK edustajalla on täysi tukemme ja luottamuksemme ja 5. kesäkuuta korkean edustajan varapuheenjohtaja Mokerinin edustaja antoi lausunnon, jossa pyydetään kaikkia osapuolia tekemään yhteistyötä Junithin kanssa ja Itä-Afrikan yhteisön kanssa niin, että löydetään konsensus kuljettavasta tulevasta tiestä. Tämä on viesti, jonka välitämme kansainväliselle yhteisölle. Me tuemme Itä-Afrikan yhteisön vaatimusta siirtää myöhemmäksi vaaleja. Ja eilen hän vaalikalenteri muokattiin uudelleen. Aikataulu ei ole relevantti kuitenkaan, jos siihen ei liity kiireisiä ja vakavia ponnisteluja konsensuksen saamiseksi ja vaalien uskottavaksi tekemiseksi. Tämän vuoksi on tärkeää tietää, että Itä-Afrikan yhteisön johtopäätöksiin täytyy liittyä seuraamuksena konkreettisia toimia kaikille osapuolille. Olosuhteet joita, ja kriteerit, joita ehdotettiin, jotta voitaisiin varmistaa turvallisuus ja perusvapaudet, näitä kriteerejä täytyy varmistaa ja hallitus ei voi niitä väkivalloin pysäyttää. EUn täytyy tietysti tarkastella pitkän aikavälin tavoitteitansa, mutta haluaisin korostaa tämän hetken tilanteen herkkyyttä. Menestyksekkäiden vaalien hoitaminen ei ole mitenkään helppo tehtävä. Burundilaisten täytyy tukea kaikkien Itä-Afrikan yhteisön ja muiden alueen toimijoiden ponnisteluja poliittisen tien kautta. Meidän täytyy muistuttaa burundilaisia niistä periaatteista, jotka ovat meille tärkeitä. Kotonun sopimus on ehdottoman selvä ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltioperiaatteiden noudattamisesta tähdellisenä elementteinä. Meidän täytyy pitää tämä mielessä, mutta samalla meidän täytyy tukea burundilaisia ja itä-afrikkalaisia kumppaneita, jotta löytäisiin tähän kriisiin, löydettäisiin tähän kriisiin nyt hyvä ratkaisu. Hyvä puhemies, haluaisin toistaa komissio sen Mimitsan viime kuussa tekemän lausunnon. Tässä täytyy ottaa huomioon kaikki eri skenaariot ja pohtia mahdollisia lisätoimia, myös niitä, jotka liittyvät EUn kehitysyhteistyöhön Purundin kanssa. Meidän täytyy kiinnittää huomiota niihin vaikutuksiin, mitä näillä toimilla voi olla äärimmäisen köyhään kansaan. Ja tällä tavalla saatetaan vielä ennalta, entistä enemmän epävakauttaa jo heikossa asemassa olevaa maata. Kiitän teitä kaikkia tarkkaavaisuudesta. Kiitos. Kiitokset teille, hyvä komission jäsen. Ja siirrymme seuraavaksi poliittisten ryhmien puheenvuoroihin. Ensin annan puheenvuoron edustaja Zellerille EPP-ryhmän nimissä. Kolme minuuttia, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. On aivan totta ja oikein, että me täällä Euroopan parlamentissa toisen kerran tänä vuonna kiinnitämme huomiomme Burumbiin. Siellä on vuosia ollut sisällissota 300 000, kuollut 2005. Burundi astui askeleen kohti demokratisoitumista ja vakautumista parlamenttivaalien ja presidentinvaalien kautta jotta eh, tämän valtion eh, tulisi tehdä iso askel kohti enemmän demokratiaa oikeusvaltioperiaatetta ja enemmän turvallisuutta eh, kansalaisilleen. EU oli valmis, komission jäsen tämän sanoi, tukemaan tätä prosessia ja 6 miljoonaa euroa antoi jo vaalien järjestämiseen, vaalitarkkailu ryhmä EUsta ja Euroopan parlamentista oli valmiina eh, tarkkailemaan vaaleja. Grunzisan eh, presidentin eh, lausuntojen takia ja sen takia, että hän on lähdössä kolmannelle kaudelle. E, nyt ei näytä olevan mahdollista järjestää vapaita vaaleja. Yli 20 kuolonuhria on jo Ähm, saatu yli 100 000 kansalaista, lapsia ja nuoriakin on lähtenyt maasta ja äh, presidentin puolueen nuorisojärjestö terrorisoi kaikkia ihmisiä, joita epäillään oppositiopuolueen tukemisesta. Sotilasvallankaappaus jo epäonnistui ja Arusa-sopimuksen äh, yhteisymmärrys hutujen tutsien välissä on ähm, nyt purkautumassa. Esimerkiksi katolinen kirkko on vetäytynyt pois tästä vaaliprosessista. Siksi tässä nyt suositellaan vaalien lykkäämistä. Kuitenkin tämä huippukokous, Afrikan yhteisen huippukokous, ei ottanut, ei kommentoinut Nukurun sisän halua asettautua kolmannen kerran ehdolla, joka saattaa vaarantaa koko alueen vakauden, koska ensi vuonna on demokraattisessa Kongon tasavallassa vaalit vuonna 2017 Ruandassa, ja sielläkin saattaisi tapahtua niin, että presidentit perustuslain vastaisesti haluavat lähteä kolmannelle kaudelle. Samanaikaisesti monet pakolaiset Burundista ovat taakkana naapurimaille, Kongon demokraattiselle tasavallalle, Ruandalle ja Tansanialle. Meidän Euroopan unionina tulisi yhteistyössä Afrikan unionin ja yhdistyneiden kansakuntien kanssa toimia ja varmistaa, että vapaat vaalit voidaan Burundissa vielä tänä vuonna järjestää. Meillä on mahdollisuus vaikuttaa asioihin. Me voisimme pysäyttää rahoitusvirrat Burundin hallitukselle. Meidän tulisi kuitenkin auttaa pakolaisia pakolaisleireissä ja pitää kiinni tahdostamme tukea demokraattista vaalimenettelyä Burundissa. Kiitoksia. Zeller, do you accept the blue card from... Herra Zeller, hyväksyttekö sinisen kortin herra Asavichilta? Etheridgeiltä? Yes. Hyväksyttekö? Herra Etheridge, olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Uh, Kiitos. Mietin tässä vain, oletteko sitä mieltä, että EUn veronmaksajat, jotka nyt toipuvat ehkä kaikkein syvimmästä kriisistä sukupolviin, olisivat täysin iloisia ja tyytyväisiä, kun he kuulevat, että heidän rahansa käytetään tällaisiin paikkoihin, kuten vaikkapa Burundi, jossa on vielä tällaista vakavaa kärsimystä. Uskotteko, että tämä olisi Euroopan veronmaksajien mieleen? Mistä Zana? Herra Kuten tiedätte, Euroopan unionin valtioiden tehtävä on auttaa kehitysmaita, niihin kuuluu myös Burundi, jos ne haluavat kulkea demokratian tietä. Tämä on myös kehitysyhteistyön tavoite. Siksipä minun vaatimukseni olikin, että niin kauan kuin tilanne ei ole selkiytynyt, pysäytämme maksut. Jotkut jäsenvaltioista, kuten Belgia ja Alankomaat, ovat tämän jo tehneetkin. Martin képviselő úrnak az előbb már megköszönte biztos úr a nagyszerű munkáját. Seuraavaksi edustaja Martin. kahden minuutin Thank you very much, President. Kiitoksia puhemies. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että olen iloinen siitä, että komission jäsen on antanut puolitoista miljoonaa euroa pakolaisapuun Burundin epävakaus ei ole paikallisten syytä, eikä heidän pitäisi myöskään maksaa siitä hintaa. Joten kaikki tuki, mitä voidaan antaa, on oikein hyvä. Haluaisin kiittää myös näistä ystävällistä sanoista päävaalitarkkailijan roolistani. Ja olin hyvin vaikuttunut siitä tavasta, miten ulkoasian palvelu ja komission jäsen ponnistelivat löytääkseen ratkaisuja Purundin tilanteeseen. Kun olin paikalla, keskusteltiin monista asioista ja artikla 96 toimista keskusteltiin hyvin vakavasti. Kuten komission jäsen sanoi, välitön Purundin tilanteen seuraus tai syy juontaa juurensa presidentin haluun kolmannesta presidentin kaudesta. Se, tämähän menee täysin Arusan rahasopimuksen vastaisesti. Ja kun hän on yrittänyt tässä saavuttaa kolmannen, valika, kolmannen presidentin kauden, niin tämä on johtanut väkivaltaisuuksiin kadulla, ei kansalaisten mielenosoittajien taholta, vaan ö, ö, sotilasjoukkojen taholta, jotka ovat hyökänneet rauhanomaisia mielenosoittajia vastaan. Ja nyt täytyy nämä epäviralliset sotilasjoukot saada kuriin. Kun olin paikalla, olin siellä siis viisi päivää vain, hyvin lyhyen ajan, minulle tuli hyvin selväksi se, että hallituksen tukemat puolueet pystyivät järjestämään vaalitapauksia, mutta opposition yritykset saada julkista tilaa täysin rytistettiin. Ja täytyy todella varmistaa se, että media toimisi oikein ja avoimesti. Yhtäältä radioasemia on toimi, kielletty toimimasta ja sitten jotkut radioasemat on pommitettu. Ja sitten sanotaankin, että kyllähän teillä nyt on lupa lähettää lähetyksiänne, mutta kun ei ole enää mitään kapasiteettia tehdä sitä. Toimet eivät näitä oikein hyviltä, luottamus täytyy palauttaa. Ja nyt on ilmoitettu, että 29. kesäkuuta 5. heinäkuuta järjestetään nämä vaalit uuden kalenterin mukaisesti. Jos näin on, mm, suosittelen, että palaamme Burundiin, jos tilanne rauhoittaa, mutta tällä hetkellä EU ei ole mahdollista tarkkailla äh, vaaliprosessia Burundissa. Kiitokset. Ja seuraavaksi edustaja Michel, kaksi minuuttia. Don't. Arvoisa komission jäsen, arvoisa puhemies, meidän ei pidä edelleen sulkea silmiämme tätä tässä kaoottisessa tilanteessa äh, riippumattomat radio- ja televisioasemat on tuhottu, jotta oppositio joutuisi vaikenemaan. Ihmiset joutuvat toimimaan laittomasti, monet ovat lähteneet maasta. Mitään valaistusta ei ole myöskään oppositiopoliitikkojen ähm, vuoden 2015 kevään murhiin saatu ja samanaikaisesti myöskin mielenilmauksia pidetään laittomina ja vielä kaikkein vakavimpana myöskin tätä etnistä vihaa lietsotaan, vaikkakin tiedetään, että pariskymmentä vuotta sitten tästä koitui todellinen katastrofi. Minulla oli mahdollisuus olla mukana 2001 Arusan sopimuksessa, kun olin Euroopan unionin puheenjohtaja valtion kanssa siellä tehtävissä. Ja Kurun Sisa osallistui näihin myöskin, mutta hänen toimintansa on nyt täysin Arussan sopimusten vastaista. Mitä komission pitäisi tehdä? No, Minun mielestäni tarvitaan äh, todella tehokkaita toimia. Euroopan unionin on tiukasti todettava, että jos äh, tällä tavalla laittomat vaalit järjestetään, niin niistä voittajana seuraava hallitus ei olisi meidän tunnustamamme. Meidän täytyy myöskin pyrkiä helpottamaan opposition asemaa, on saatava viestintä toimimaan, on saatava maanpaossa olevat oppositioihmiset takaisin maahan ja lopetettava heti paikalla kansalaisyhteiskunnan vainoaminen ulkomailla näiden vastuuhenkilöiden tilit pitäisi sulkea ja heitä pitäisi tällä tavalla epäsuorasti uhata kansainvälistä vastatoimista ja yrityksestä toimista. Herra Nurunku sisälle on todella sanottava tiukasti, että me voimme toimia ja meillä on todella valmiuksia tässä asiassa. Kiitokset teille, hyvä parlamentin jäsen ja edustaja Versia. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Merci, madame la Kiitoksia, rouva puhemies. Viimeisimmän keskustelun jälkeen Burundi presidentti halusi kolmatta presidentin kautta ja väkivalta alkoi. Yli 100 000 burundilaista on paennut maasta. 23. toukokuuta sanottiin, että opposition pääjo- oppositiojohtaja murhattiin. Vaalit on siirretty kesäkuun loppuun. Uusi kalenteri on julkaistu, mutta tämä ei ratkaise mitään. Vaalikomitea on täysin epäpätevä. Ja päätökset täytyy tehdä neljän viidesosan enemmistöllä. Uudessa kalenterissa esitettiin uusia vaalijärjestelmiä järjestämiselle monia kriteerejä. Ja tässä pelkästään hallitusmieliset saavat toimia. Burundin viranomaiset piiloutuvat institutionaalisten tahojen taakse ja sanovat, että vaaleja enää voi siirtää myöhemmäksi. Kansainvälinen yhteisö, onko se riittävästi toiminut? Euroopan unionin vaalimissio on ollut tarkkailemassa tilannetta – jos tarvittavat olosuhteet täyttyvät rauhanomaisten vaalien järjestämisellä, sinne voidaan palata. Mutta tällä kalenterilla se on aivan mahdotonta. Burundin viranomaiset ovat joustamattomia. Arushan sopimus on yhä suuremman uhan alla ja sivilisota on lähellä. Tässä maa on riippuvainen 50 prosenttisesti kansainvälisestä tuesta. Euroopan unionin varat, yli 400 miljoonaa, täytyy suunnata uudelleen kansalaisyhteiskunnalle. Belgian hallitus on aivan oikein toiminut tässä keskeyttäessä rahoituksen. Bok asszonynak adok szót kettő percben. Kiitoksia edustaja Hoipu, kaksi minuuttia. Sydämelliset kiitokset. Tilanne Burundissa on hyvin vakava, siitä onkin puhuttu jo hyvin paljon. Tämä on jälleen kerran tulos siitä, että autokraatti pitää tiukasti kiinni vallasta. Nyt vaaleja on lykätty alueellisen järjestön painostuksesta, Itä-Afrikan yhteisön painostuksesta, se on sille voitto, mutta se ei ratkaise tätä ongelmaa, että presidentti haluaa kolmannelle kaudelle ja tästä kiinni pitäminen myöskin vaarantaa Burundin rauhanprosessin, koska Arushan sopimuksessa määriteltiin, että ainoastaan yhden kerran voidaan valita uudelleen. Mitä kansainvälinen yhteisö sitten voi tehdä? Sen täytyy tarkastella Burundin tiedotusvälineitä, erityisesti kansainvälinen rikostuomioistuin, ja sen täytyy erityisesti kiinnittää huomiota niitä tiedotusvälineitä, jotka vuonna 1994 Ruandassa lietsoivat tätä etnistä väkivaltaa, tätä etnistä jännitettä tiedotusvälineet eivät saisi lietsoa. Kansainvälisen rikostuomioistuin täytyisi myös tutkia niitä vakavia ihmisoikeusrikkomuksia, joita Burundissa on tapahtunut, erityisesti hallituksen toimesta mm, tässä kansainvälisen yhteisön yksipuolinen tuomitseminen ei riitä. Ja komission jäsen puhuitte kotonuusta kotonun kautta meillä olisi mahdollisuus keskeyttää kehitysapu. Herra Zeller sen sanoikin. Mikä on teidän kantanne siihen? Aikooko komissio budjetti tuen esimerkiksi muuntaa suoraksi humanitaariseksi avuksi. Me tarvitsemme rahaa pakolaisille ja koleran torjumiseen. Tämä raha voitaisiin ottaa budjettituesta, jotta voisimme painostaa Burundin hallitusta. Jos lisäämme määrärahoja, en oikein usko, että se tulee hallitusta. Mitä aiotte tehdä vaalitarkkailun lisäksi käydäksenne vuoropuhelua opposition ja kansalaisyhteiskunnan kanssa? asszony edustaja presidente. Kiitoksia. Taistelu demokratian hyväksi on kärsinyt tappion Mustassa Afrikassa ja tämä on Burundin ongelma. Sille ei ole ääntä radiossa eikä televisiossa. Ja siellä nyt protestoidaan viranomaisia vastaan, joka on vallanhimoinen ja näin rikkoo jopa perustuslakia. Ja presidentti hakee kolmatta presidenttikautta ja on yrittänyt nyt vallankaappausta. Tämä on oikeusvaltioperiaatteita, tämä on logiikan vastaista, tämä on kansan vastaista. Ja voimme tietysti sanota, että poliisi ja armeija toimivat hyväksyttävällä tavalla ja että tutsien ja hutujen tasapaino on melko hyvä ja yritetään nyt sitten hillitä tätä etnistä konfliktia ja sopimukset nyt ovat vielä toistaiseksi pitäneet, mutta valtion kanssa on tyhjä ja hyvin paljon on pakolaisia lähtenyt maasta ja myöskin armeijan palkat ovat jääneet maksamatta. Olemme kuulleet, että mitään vuoropuhelua ei ole opposition ja hallituksen välillä ja Tietyt lausunnot ovat olleet liian epämääräisiä ja aktivisteja ja kansalaisyhteiskunnan edustajia on ahdisteltu. Tämä taistelu kuuluu myöskin meille, koska jos Burundissa tiedettäisiin, että Euroopassakin tiedetään tämä tilanne, niin ehkä silloin voitaisiin asettaa tiukat ehdot yhteistyölle. Eli me vaadimme vapaita ja demokraattisia vaaleja, ja me emme saa enää hukata aikaa. Meidän täytyy lähettää johdonmukainen viesti ja meidän täytyy pitää kiinni rauhan tavoitteesta. Ja jos joku haluaa lähteä vapaaehtoisena tälle missiolle, niin minä ainakin olen valmis lähtemään. Ha túl gyorsan beszélünk, akkor fontos információk is elveszhetnek. Azonban érkezett egy kék kártya eh, Martin úrtól Täällä on aika paljon tätä informaatiota, joten pitäkää normaali tempo yllä. Mistä se nyt oikein tulee? Herra Martin, olkaa hyvä. Olen samaa mieltä siitä, mitä edelliset puhujat ovat sanoneet, mutta haluaisin vain sanoa sen, että minä, kun olin Burundissa, niin huomasin, että hallitus oli ainoa, joka halusi pitää konfliktia yllä. Meidän ei pidä äh, leimata tätä etnisten ryhmien väliseksi konfliktiksi. En, en kannata tätä ajatusta. Kiitoksia kysymyksestä. Olen täysin samaa mieltä kanssanne myöskin siitä, mitä sanoit aikaisemmin. Eli tämä Rushan sopimus on pitänyt ja hallitus yrittää nyt ylläpitää tätä konfliktia pilttaakseen himonsa. Eli meidän pitää tehdä kaikkemme, jotta pystymme välttämään sen, ettemme lähde tähän presidentin peliin. Ja erityisesti meidän täytyy saada presidentti vastuuseen teoistaan. Yes, you have a point of order. Yeah. Procedural, uh... Kiitos. Niin 191 aiemmin Stephen Wolf pyysi täällä istunnon keskeyttämistä ja protestoi sitä tapaa vastaan, jolla keskustelu täällä salissa lopetettiin. Me uskoisimme, että tässä pitää nyt jotakin tehdä, mutta olemme valmiita kompromissiesitykseen. EFDD tekee tällaisen ehdotuksen. Me ehdotamme, että istunto lopetetaan tältä päivältä keskeytetään tältä päivältä, jotta me ehdimme miettiä sitä epädemokraattista tapaa, jolla on toimittu. Köszönöm képviselőtársam hozzászólását. Ma az ülés már egyszer felfüggesztés. Kiitoksia tästä puheenvuorosta. Tämän päivän istunto on jo kerran peruttu, joten en voi teidän vaatimuksenne suostua, mutta kirjaamme sen merkille. Niin, siellä keskeytetään. Kiitoksia arvon parlamentin jäsen. Sitten ryhmien ulkopuolella. Vuodesta 72 Burundissa on ollut sota. Siellä on vain lyhyitä rauhan hetkiä. Tutsi vähemmistö ja enemmistö syyllistyvät murhiin jatkuvasti ja valtiot, joissa on etnisiä ryhmiä, niin sanoo se myöskin paljon konflikteja. Nämä ryhmät eivät ole mitenkään homogeenisia, että se pahentaa asiaa. Viime vuosina tilanne oli rauhoittunut lähinnä entisen presidentin ponnisteluiden ansiosta, ja hän solmi Arushan sopimukset. Ja nyt hän sitten haluaa kolmannen presidenttikauden, ja hän on sitten saanut paljon vihamielisyyttä kohtaansa. Ja Kurun sisässä haluaa pitää kiinni vallasta, vaikka se on kiellettyä maan perustuslaissa. EUn pitäisi katsoa, millä tavalla tämä tilanne vahingoittaa jäsenvaltiot. Esimerkiksi Unkarissa tiedetään tämä tilanne. Niin toimielinten pitää nyt toimia tehokkaasti, jotta voidaan ratkaista tämä niin pitkäaikainen ja monimutkainen konflikti. Kiitoksia. Täällä on seuraavakin toinenkin työjärjestyskysymys. Olkaapa hyvä. Ehkä haluatte jälleen, että tämä istunto keskeytetään sen artiklan nojalla, johon te viittaatte, sellaista mahdollisuutta ei ole, mutta jos teillä on vielä jotain muuta sanottavaa, niin sitten voin antaa teille puheenvuoron. Puhummeko samasta artiklasta? Jos 40 tämän parlamentin jäsentä nousee ylös ja ehdottaa täysistunnon keskeyttämistä, niin tämän täytyisi tapahtua ennen keskustelua. Olkaa. Just a moment, please. No, the rule is for one political group in any case. Yeah. The, the rule states the may be niin säännöissä sanotaan, että istunto keskeytetään keskustelun ollessa käynnissä, jos parlamentti päättää niin puhemiehen toimesta tai jos jokin poliittinen ryhmä sitä vaatii, kunhan näitä vaatioita on vähintään 40. Näin toimittiin kello 12 tänään. Olkaa hyvä ja tehkää se nyt. Kiitoksia oikein paljon. Arvoisa parlamentin jäsen, puhumme siis samasta säännöstä ja artiklista. Minä haluaisin nähdä, kannattaako 40 parlamentin jäsentä tätä ehdotusta. Anteeksi, kyse on poliittisesta ryhmästä, ei 40. Really? All, all not and, Madam President or, political group or, not Niin, poliittinen ryhmä tai 40 henkeä, ei molempia. Te varmasti näette saman asian kuin minä, että 40 henkilöä ei ole, eikä puheenjohtaja sitä vaadi. Rauhoittukapa nyt ja antakaa minun puhua loppuun. En ole vielä puhunut loppuun. Pyytäisin arvon parlamentin jäsentä antamaan minun puhua loppuun. Älkää keskeyttäkö minua, haluan puhua loppuun. Jos jonkin ryhmän toimesta vaaditaan, niin teidän täytyy sanoa sitten, mikä poliittinen ryhmä on kyseessä ja kuka tämän vaatimuksen esittää. Olkaa hyvä. Niin sanoin tämän alkuperäisessä puheessani, teen tämän pyynnön EFDDn puolesta. Nyt toistan tämän jo toista kertaa. Nyt te vain viivyttelette tässä.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 te olette siis sitä mieltä, että jos te oikein mekastatte, niin sitten teidän vaatimuksiinne suostutaan, mutta kukaan ei täällä puhu asian puolesta eikä vastaa. Kyllä aika koko ajan kuluja ja lentokoneita lähtee, mutta kuka haluaisi puhua tästä työjärjestysasiasta? You have the floor. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Tämä on kunnioituksen puutetta parlamenttia kohtaan nämä kollegat eivät ole kiinnostuneita Burundin tilanteesta, niin he voivat sitten lähteä salista pois. Me puhumme täällä nyt hyvin vakavasta tilanteesta. Jos he eivät pysty muuttamaan tätä esityslistaa, eivätkä halua puhua Burundista, heitä ei kiinnosta tämä kärsimys. Ja nyt heitä ei tämä kiinnosta, niin nyt sitten pois. Eso es A kérdésem az volt, hogy kíván... Niin, minun kysymykseni oli siis se, että haluaako joku puhua tätä vaatimusta vastaan, siis täysistunnon keskeyttämisvaatimusta vastaan. Toinen kysymys, haluaako joku puhua tämän ehdotuksen puolesta? Teillä on silti vielä aikaa. Kyllä meillä on aikaa demokraattiselle keskustelulle, mutta haluatteko te siellä vain huutaa vai haluatteko demokraattista keskustelua? Annan puheenvuoron tälle toiselle henkilölle, joka sitä vaatii. Olkapa hyvä. Akkor lesz a vót, kedves képviselő úr, ha megnyitom a szavazást. Arvoisa parlamentin jäsen, äänestys pidetään sitten, kun minä avaan äänestyksen. Silloin äänestetään, haluaako joku puhua tätä ehdotusta vastaan? Haluaako joku puhua tätä ehdotusta, tämän ehdotuksen puolesta? Onko tämä puolesta vai vastaan? No, olkaa hyvä. legyenek türelmesek sokkal türelmesebbek mint ahogy eddig viselkedtek mert igaza van a képviselő. Niin, Arbon parlamentin jäsen on aivan oikeassa. Te ette osoita kunnioitusta tätä parlamenttia vastaan, joten pyydän teitä kunnioittamaan tämän parlamentin työtä. Pyytäisin teitä nyt lopettamaan tuon huutamisen, hillitsemään itsenne ja käyttäytymään sellaisella tavalla, joka sopii tämän parlamentin henkeen. Kiitoksia arvon jäsen. Minä kyllä kuulen teitä oikein hyvin mikrofoniakin, ilman mikrofoniakin, koska te huudat. Okay. No, ez teljesen nem ez a kérdés. Are you running the show now? You're giving the floor? No. no niin, saanko minä välillä puhua? Voin ymmärtää, että teidän pitää joka käänteessä kiinnittää huomiota itseenne. Tehän sanoitte, että puhemies toimii häpeällisesti. Olen kyllä odottanut paljon tältä ryhmältä, mutta se mitä täällä nyt teette on todella häpeä, häpeällistä. Te olette kuin pikkulapsia. Te käytätte mahdollisuutta hyväksenne, kun käydään keskustelu täällä on komission jäsen, tämä on vakavasti otettavaa keskustelua, tuolle todellinen häpeä. Ja te ette kunnioita nyt, en ole vielä päättänyt puheenvuoroni, siis te ette kunnioita nyt tätä keskustelua Burundista, sen tilanne on todella vakava, ihmisiä tapetaan. Eli tämä tilanne on hyvin dramaattinen ja te ette anna meidän edes päättää tätä keskustelua. Ihan oikeasti? Siis oikeastiko te ette kunnioita yhtään tätä keskustelua, että päästäisiin jonkinlaiseen päätökseen, jotta voitaisiin äänestää. Hävetkää. Siis hävetkää. Antakaa meidän käydä tämä keskustelu nyt loppuun. Senkin kakarat. Te myönsitte, että tämä on häpeällistä. Se, mitä nyt tapahtuu Burundissa, te ette voi odottaa kymmentä minuuttia. Todella häpeällistä. Ja jos haluatte miettiä epädemokraattista käyttäytymistä, niin lähtekää ja miettikää sitä. Lähtekää ja miettikää ihan niin kauan kuin haluatte. Se olisi paras kaikille. Kiitoksia arvon parlamentin jäsenelle hänen puheenvuorostaan. Kiitoksia. Okay. Shut up, I mean... Joku tuolla käski minä tukemaan turpani, eli ehkä tämä voidaan merkitä sitten pöytäkirjaan. Olyan hangosak a képviselőtársaim, hogy... Parlamentin jäsenet ovat nyt niin kova äänisiä, että en kuullut tuota kommenttia, mutta me olemme kirjanneet sen merkille. Mutta nyt rouva, olkaa hyvä. Grazie. Queste sono le modalità... Kiitoksia. Tällä tavalla toimitaan Euroopan parlamentissa. Tänä aamunakin lykättiin keskustelua, joka oli todella tärkeä, kun ajatellaan miljoonin eurooppalaisten ja yhdysvaltalaisten elämiten käytetään samoja sääntöjä ja sääntöjen mukaan, jos puhutaan yhdestä henkilöstä, näinhän on tapahtunut, eli pyytäisin, että puhemies nyt järjestää äänestyksen tästä. Kiitoksia parlamentin jäsen. Hyvät kollegat, nyt järjestän äänestyksen. Haluaisin nyt keskeyttää täysistunnon puoleksi tunniksi, eli äänestys ei ole nyt, vaan puolen tunnin päästä.